No niin, hyvät kollegat. Tervetuloa tähän kokouksemme viimeisen osan ennen kesätaukoa. Meillä on vielä erittäin tärkeä asia käsittelyssä, eli Puolan puheenjohtaja kausia aloitteet terveydenhuollon alalla. Ja on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi terveysministeri Eva Kopacz. Tervetuloa. Te vastaatte siis ministeriössä terveyskysymyksistä puolessa ja johdatte neuvostoa tässä tärkeässä asiassa. Olette nyt tervetullut tänne elintarviketurvallisuudesta ympäristön suojelusta ja terveyskysymyksistä vastaavaan valiokuntaan. Käsittelemme siis myös kansanterveyttä ja kun asioita tällä tavoin muotoiltiin, niin ajateltiin, että ympäristön saastuminen aiheuttaa myös vaaraa terveydelle, joten nämä asiat yhdistettiin yhteen valiokuntaan. Nythän Euroopan unionin toimivaltuudet ovat lisääntyneet ja uskon, että kansalaiset myös odottavat EUlta erilaisia toimia ennalta ehkäisevästi terveyskysymyksissä niin, että luomme yhteisiä aloitteita suurten tautien tutkimuksen suhteen, samoin myös käytännölliset käytännönläheisten kysymysten suhteen, jotka ovat tärkeitä, jotta ihmiset pysyvät terveinä. Valiokunnassa on käsitelty erilaisia lainsäädäntöaiheita, esimerkiksi lääkkeiden väärennyksen, väärennösten vastaista toimintaa. Sitten olemme puhuneet lääkevalvonnasta ja totta kai rajat ylittävästä terveydenhuollosta – ja suuresta lääkepaketista, jossa vielä riittää puitavaa myös teidän kaudellanne. Tämä valiokunta on AFETin jälkeen toiseksi suurin ja meillä on työryhmä, joka on käsitellyt näitä aiheita jo aikaisemmin ja nämä henkilöt ovat todella asiantuntevia. Te olette opiskellut lääketieteellisessä tiedekunnassa, olette siis todellinen asiantuntija ja olemme iloisia, että olette täällä esittelemässä Puolan puheenjohtajakauden ohjelmaa täältä osin. Myöhemmin käymme sitten keskustelua. Olkaa hyvä. Bardzo serdecznie dziękuję. Kiitoksia kovasti. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Olen iloinen, että voin tänään olla täällä kanssanne ja Euroopan parlamentissa välittää tietoa Puolan prioriteeteista terveydenalalla. Tämä on minulle erityinen hetki en sitä kätke. Toisaalta sen roolin vuoksi, joka Euroopan parlamentilla nyt on kasvanut, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan ja toisaalta kun otetaan huomioon teidän henkilökohtainen sitoutuminen näihin tärkeisiin ja kansalaista lähellä oleviin kysymyksiin, joita ovat juuri terveyttä koskevat teemat. Kun Puola on nyt neuvoston puheenjohtaja, niin silloin alamme eh, toteuttaa Trion, puheenjohtajatrion ohjelmaa. Tässähän meillä on ilo tehdä yhteistyötä Tanskan ja Kyproksen kanssa. Meidän työssämme keskittymme siihen, että tuemme sellaisia toimia, joilla pyritään parantamaan kansalaisten terveydentilaa EU:ssa ja pyritään myös suojelemaan yhteiskuntaa sellaisilta riskitekijöiltä, jotka ovat meille yhteisiä. Sen lisäksi suunnitelmissamme kiinnitämme huomiota toimiin, joilla pyritään varmistamaan jäsenvaltioiden kansalaisille hyvälaatuinen terveydenhoito. Kolme pääteemaa Trion ohjelmassa terveydenalalla ovat seuraavat. Muut kuin tarttuvat taudit ja ikääntymisterveys. Sitten toiseksi sairaudet ilman rajoja, tässä myös hygieniturvallisuus. Ja sitten kolmanneksi innovatiivisuus ja hyvät käytännöt. Nämä teemat eh, tietysti sopivat hyvin, jos ajatellaan jatkuvuutta edellisten puheenjohtajien kanssa, mutta ne sopivat hyvin yhteen myös neuvoston päätelmiin vuodelta 2006. Ja nehän koskivat yhteisiä arvoja ja periaatteita terveydenhoitojärjestelmissä EU:ssa. Ne sopivat hyvin myös eh, tähän aktuaaliin EUn strategiaan terveyden osalta sekä myös Eurooppa 2020 strategiaan. hyvät parlamentin jäsenet. Puolan prioriteetit puheenjohtajamaana terveyden alalla ovat osa Trion ohjelmaa. Kaksi pääprioriteettia Puolalle terveyden alalla, jotka aiomme toteuttaa, ovat seuraavat. Haluamme vähentää eroja, terveyseroja Euroopassa sekä estää aivosairauksia ja hermoston rappeutumissairauksia mukaan luettuna Alzheimerin tauti. Ensimmäisessä prioriteetissa pyrimme ennen kaikkea kiinnittämään huomiota siihen, että voidaan vähentää terveyseroja jäsenvaltioiden välillä niin, että kiinnitetään huomiota terveyden taustatekijöihin. Huolimatta yleisesti saatavista terveyspalveluista kaikille kansalaisille Euroopan maissa on myös vakavia ja hyvin dokumentoituja eroja jäsenvaltioiden välillä terveysasioissa, mutta eroja on tietysti myös näiden maiden sisällä. Tällä hetkellä 86 prosenttia kaikista kuolemantapauksista Euroopan unionissa johtuu kroonisista tarttumattomista taudeista. Ne ovat myös merkittävin ja tämä osuus myös kasvaa koko ajan, eh, siis rasitebudjeteille. budjeteille. Tartuntataudit olivat aiemmin äh, päätappaja väestön keskuudessa. Ne ovat nyt hallinnassa ja aiheuttavat vähemmän kuin 2 prosenttia ennenaikaisista kuolemista. Äh, kroonisten tarttumattomien tautien eteneminen, kuten sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinten taudit, monet kasvaimet ja metaboliset sairaudet. Tässä mukaan luettuna tietysti sokeritauti ja niihin liittyvät läheisesti liittyvät riskitekijät, kuten tupakointi, huono ruokavalio, liikunnan puute sekä alkoholin liikakäyttö. Jos halutaan torjua terveyseroja, niin se on hyvin vakava haaste. Tiedetään, että toimet, joihin ryhdytään tänään, kantavat hedelmää vasta monien vuosien päästä. Huolimatta yleisestä tiedosta siitä, että mitkä ovat tupakonin seuraukset tai liikunnan puutteen seuraukset. Ja niihin liittyvät huonot tottumukset ovat kuitenkin paljon, ovat hyvin vaikeita niiltä päästä eroon. Tupakointi on tärkein syy ennenaikaisiin kuolemiin, jotka voitaisiin kuitenkin välttää. Nikotiini vastaa EU-ssa noin 650 000 kuolemasta vuosittain. Tähän mukaan luettuna 25 prosenttia kaikista ennenaikaisista kuolemista. Seuraava tekijä, jolla on suuri vaikutus eurooppalaisten terveyteen, on alkoholi. Yli 13 prosenttia ennenaikaisista kuolemista vuosittain EU:ssa aiheutuu alkoholin liikakäytöstä. Alkoholin liikakäyttö tuo mukanaan terveysvaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka rasittavat koko yhteiskuntaa ja erityisesti perheitä. Meidän mielestämme täytyy tiivistää yhteistyötä tällä alalla jäsenvaltioiden välillä. Seuraava ongelma kansanterveyden alalla, jonka torjunta on yksi perustavista prioriteeteista puolelle puheenjohtajamaana, on se, että ylipainoisten ja liikalihavien määrä kasvaa eurooppalaisten keskuudessa. Tällä ilmiöllä on jopa epidemian luonne tällä hetkellä, ja erityisen huolestuttavaa on sen mittakaava lasten ja nuorten keskuudessa. Ylipainoisten määrä tai osuus maailmassa on kaksinkertaistunut viimeisten 13 vuoden aikana. Ylipaino ja liikalihavuus ovat viidentenä syynä äh, kuolemiin. Ne aiheuttavat sairastuvuuden kasvun äh, sydän- ja verisuonitaudessa, tuki- ja liikuntaelintaudessa, metabolisissa oireyhtymissä, myöskin sokeritauti- ja kasvaimissa. Viimeaikaiset tiedot osoittavat, että ylipainon tai liikalihavuuteen siitä kärsii 17 miljoonaa nuorta eurooppalaista. Muistakaamme myös, että ylipaino ja liikalihavuus eivät ole pelkästään lääketieteellinen ongelma, vaan se on valtava taloudellinen haaste, kun otetaan huomioon määrävuoromen lailla kasvavat eh, hoitokustannukset. Terveyden taustatekijät, jotka aiheuttavat terveyseroja EU:ssa, ovat haaste kansanterveydelle. Sen vuoksi olemme valinneet sen teemaksi ja yksi, yhdeksi prioriteeteistamme puheenjohtajakauden aikana. Haluamme kiinnittää huomiota myös ennaltaehkäisyyn, diagnostisointiin ja valvontaan hengityselin sairauksien osalta lasten keskuudessa. Krooniset tarttumattomat taudit hengityselimissä ovat usein ovat lasten keskuudessa yleisin sairaus ja esiintymistehes Euroopassa on 10-30 prosenttia. Näillä sairauksilla on merkittävä vaikutus elämänlaatuun. Ne rajoittavat fyysistä kuntoa ja keskittymiskykyä ja vaikuttavat negatiivisesti lasten, lapsen kehittymiseen ja usein voivat johtaa hänen sosiaalisen syrjäytymisensä. Hengitysteiden heikko tila lapsuuden aikana johtaa myös suurempaan riskiin, että tulee krooninen keuhkosairaus tai sydänin verisuonisairaus. Valitettavasti krooniset sairaudet ovat usein alkuinvaliditeettiin ja ovat syynä ennenaikaisiin kuolemiin. Varhainen toteaminen, ennaltaehkäisy, valvonta, seuranta hengityselinten tarttumattomissa taudeissa, niin että otetaan erityisesti huomioon nuoret ja lapset, voi johtaa siihen, että negatiiviset seuraukset rajoittuvat, vähenevät taloudelle, yhteiskunnalle näistä sairauksista. Ne vaikuttavat positiivisesti myös elämänlaadun parantumiseen itse sairauden keskuudessa. Hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtajakautemme aikana pyrimme lopultakin ottamaan esille teemat aikainen toteaminen ja hoito kommunikaatiohäiriöissä lasten keskuudessa. Ja tässä halutaan hyödyntää myös sähköisiä terveyspalveluja ja innovatiivisia ratkaisuja. Tiedämme, että se, että kuulo, näkö ja puheelimet toimivat kunnolla, se on perusta yhteiskunnalliselle kommunikaatiolle ja nykyaikaisen tietoyhteiskunnan kehittymiselle. Olemme sitä mieltä, että täytyy ryhtyä toimiin, joiden myötä voidaan diagnostisoida näiden elinten huono toiminta aiemmin ja lähteä hoitotoimiin aiemmin, mutta myös kuntoutukseen. Monissa jäsenvaltioissa monien vuosien ajan on jo ryhdytty toimiin, joiden tavoitteena on te- tehdä seulontatutkimuksia kuulon ääni puheen osalta lasten keskuudessa, jos kommunikaatiohoidot saadaan selville aiemmin ja pystytään tekemään asianmukainen interventio, käyttäen myös sähköisiä terveyspalveluja ja uusia teknologioita, niin näin voidaan taata lapsille asianmukainen kehitys. Sillä on suuri vaikutus elämänlaatuun ja tulevaisuudessa voidaan vaikuttaa parantaa heidän yhteiskunnallista, ammatillista ja taloudellista tilannettaan. Tiedämme myös, että tällä alalla on ryhdytty toimiin myös EU-tasolla juuri sähköisen terveydenhuollon hyödyntämisessä. Kolmen temaattisen alan puitteissa, jotka koskevat erojen vähentämistä, terveyserojen vähentämiseen Euroopassa. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että täytyy kehittää ohjelmia, joihin liittyy seurantatutkimuksia ja täytyy luoda instituution verkosto, joilla halutaan seurata terveyteen liittyviä ilmiöitä. Tämän lisäksi pyrimme keskittymään siihen, että täytyy tiivistää yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, erityisesti ottaen huomioon kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihto. Uskomme, että sairauksien ennaltaehkäisy lapsuusvaiheessa myötä vaikuttaa siihen, että pienille potilaille saadaan paremmat elinolosuhteet myöhemmissä vaiheissa elämää ja voidaan vaikuttaa mahdollisuuksien tasa tasaveroistamiseen. Kannattaa muistaa, että terve ikääntyminen alkaa terveestä lapsuudesta. Prioriteettien toteudessa auttavat myös se auttavat järjestetyt asiantuntijakonferenssit sekä ministeritason kokous, jonka teemana on terveysarjojen vähentäminen Euroopan unionin maissa, joka pidetään Poznanissa 7-8. marraskuuta tänä vuonna. Sitten tämä prioriteetin puitteissa, joka liittyy ikääntyvien ihmisten terveyteen, aiomme jatkaa toimia niin, että kiinnitetään huomiota ennaltaehkäisyyn ja hoitoon aivosairauksissa ja hermoston rapeutumissairauksissa Alzheimerin tauti mukaan lukien. Puheenjohtajakautemme aikana painotamme sitä, että toteutetaan ja tuetaan jäsenvaltioiden terveyspolitiikkaa. Erityisesti meille on tärkeää se, että voidaan yksilöidä ja identifioida organisointi- ja rahoitustarpeet, kun otetaan huomioon haasteet, joita ovat se, että ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa ja sairauksien määrä kasvaa, niiden sairauksien määrä kasvaa, jotka ovat tyypillisiä ikääntyville ihmisille, erityisesti hermostorappeutumissairaudet ja dementia haluamme kiinnittää erityistä huomiota aivojen tutkimukseen, innovatiiviseen diagnostiikkaan, hoitoon sekä monipuolisen hoivan järjestämiseen ikääntyvien ihmisten keskuudessa, erityisesti niiden keskuudessa, joita nämä sairaukset koskettavat, sekä haluamme parantaa terveysmyönteistä tietoisuutta. Euroopan tasolla tämän prioriteetin puitteissa halutaan liittyy aikaisempaan toimintaan, jota EUn puitteissa on tehty, ja liittyä komission aloitteeseen, joka liittyy ikäänt- aktiiviseen ikääntymiseen ja innovatiivisuuteen. Prioriteetin toteuttamista auttaa asiantuntijakonferenssin järjestäminen, jonka nimi on ensimmäinen aivojen teemapäivä Euroopassa, ikääntyminen, aivohalvaus ja Alzheimerin tauti, etsimässä innovatiivisia ratkaisuja. Tämä järjestetään Varsovassa 18. marraskuuta tänä vuonna. Epävirallisen ministerikokouksen aikana ministerit siis vastaavat terveydestä. Tämä pidettiin viime viikolla Sopotissa. Siellä aloimme poliittisen vuoropuhelun ministeriöiden kesken. Kaksi päivää sitten tämän työn aloitti myös työryhmä, joka käsittelee kansanterveyttä, jossa esiteltiin päätelmä, ehdotus kommunikaatiohäiriöiden estämisessä ja hoidossa se, lasten keskuudessa sekä esitettiin Puolan puheenjohtajakauden ohjelma. Puola puheenjohtajamaana pyrkii myös ehdottamaan EU-neuvostolle päätelmiä seuraavilla alueilla. Erojen vähentäminen, terveyserojen vähentäminen EUn kansalaisten keskuudessa, niin että kiinnitetään huomiota terveyden taustatekijöihin sekä ennaltaehkäisy ja valvonta tarttumattomissa hengityselinten sairauksissa lapsilla. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin painottaa ja julistaa, että olemme avoimia kaikille kysymyksille, jotka ovat olennaisia teidän näkökulmastamme. Sen lisäksi luotamme, että yhteistyö tulee olemaan hedelmällistä Euroopan parlamentin kanssa myöskin ottaen huomioon Euroopan unionin komission lainsäädäntötyö. Trion nimissä ja jo puheenjohtajakautemme alussa vetosin komissio sen dalliin, että kiihdytetään työtä, joka liittyy etenemissuunnitelman laatimiseen, joka liittyy aloiseen, jonka, aloitteisiin, jotka yhdessä yritämme toteuttaa. Kun valitsimme prioriteetteja, me halusimme näyttää, että terve lapsuus on ensimmäinen askel terveen ja aktiiviseen ikääntymiseen. Toivon, että meidän Ehdotuksemme saavat teiltä vastakaikua, kuten myös hyväksyntää koko eurooppalaisessa yhteisössä. Luotan siihen, että että meidän pyrkimyksemme onnistuvat, kun, pysty, kun haluamme parantaa terveydentilaa Euroopassa. Solidaarisuus on meille hyvin tärkeää, ei pelkästään historiallisesti. Meille on tärkeää sen toinenkin ulottuvuus, eurooppalainen solidaarisuus terveydessä, ja tällaista solidaarisuutta haluamme Euroopassa kehittää. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kovasti huomiosta ja olen teidän käytössänne nyt kysymyksiin. Ja, Frau Minister Kopacz, Kiitoksia ministeri Kopacz tästä Puolan puheenjohtajakauden painopisteiden esittelystä. Tämä oli todella mielenkiintoista ja rikas esitys tässä oli paljon erilaisia lapsu, lapsusajan terveyden liittyviä toimia. On aivan totta, että jos lapset voivat kasvaa terveästi, niin, terveesti, niin silloin he voivat myös pysyä terveempinä myöhemmin elämässään. Puhuitte myös ennaltaehkäisevistä toimista, joihin voimme lähteä esimerkiksi erilaisissa riippuvuustaudeissa, kuten alkoholin ja tupakan kohdalla. Tässä odotamme uutta direktiiviä komissiolta. Sitten puhuitte tietysti myös liiallisesta istumisesta ja syömisestä, elintavoista, johon täytyy puuttua, koska tämä on oikeastaan edullisin keino estää sairauksien syntymistä ja vähentää kustannuksia. Luettelitte myös monia muita tärkeitä aiheita liittyen vanhusten tauteihin. Tämä on koko Eurooppaa koskeva aihe. Kuinka voimme selättää tällaiset ikäihmisiin kos- suuntautuvat taudit. Aikaisemmin luvut olivat paljon pienempiä. Nyt kyseessä ovat lähinnä ei tarttuvat taudit, kuten diabetes ja syöpä, eli tyypilliset yhteiskuntamme sairaudet. Toivottavasti kollegoilla on nyt paljon hyviä kysymyksiä. Nyt ensin Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia rouva neuvoston puheenjohtaja. Olen hieman pettynyt siihen, että meitä on näin vähän tällä paikalla, mutta tämä tietenkin riippuu tästä ajasta. Mutta puolalaiskollegoita täällä on kyllä runsaasti paikalla. Heitä on kuusi ja tämä on osoitus siitä, että he ovat aktiivisesti tekemässä töitä tämän asian suhteen. Eli puolalaisfoorumi, toisin kuin muut, ovat hyvin edustettuna. Olen lukenut, että aikaisemmin olitte lasten lääketieteessä mukana. Ja meillä on esimerkiksi keskoshoitoon liittyvä työryhmä Euroopan parlamentissa. Ja tällaisesta parhaasta mahdollisesta hoidosta pitäisi keskustella. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä lääkepaketti, sitä ei ole vielä saatettu päätöksen. Odotamme muutettua komission ehdotusta potilastiedotuksesta ensi viikolla – ja pyytäisin, että tuette kahta parlamentin huolenaihetta neuvostossa. Ensinnäkin se, että tuoteseloste olisi entistä luettavampi ja sitten tällainen Black Box tulisi mukaan tähän. Siinä olisivat tärkeimmät avainsanat selkeästi erotettuna, koska useimmat potilaat eivät lue koko tuoteselostetta, enkä ehkä tätä toivokkaan, koska silloinhan he alkavat vain epäröidä entistä enemmän. Olemme ehdottaneet myös sitä, että lääketeollisuuden antaman tiedon lisäksi luotaisiin tällaisia kolmansien tahojen, joko viranomaisten tai muiden ei-teollisuuden alan edustajien luo, laatimia tietokantoja. Ja toinen asia, johon pyydän teidän mielipidettänne, on tällainen vapaaehtoisuuteen pohjautuvat luovutukset. Tästä eilen keskustelimmekin. Ja elinluovutuksessa on löydetty hyvä toimintamalli. Ja tähän on puututtu monessa asiassa, mutta esimerkiksi solujen ja kudosten kohdalla tässä ei ole onnistuttu niin hyvin. Ja perusoikeuskirjassa todetaan, että ihmiskehon osa ei sellaisenaan saa asettaa kaupan. Ja tätä lainsäädäntöä meidän tulisi tehostaa entisestään. Ja haluaisin kysyä, oletteko pohtinut tätä, tämän asian mahdollista esinottamista neuvostossa? Kiitos sitten Linda McEwan. Kiitos ministeri, että olette tänään paikalla. Te korostitte hyvin tärkeitä eurooppalaisia terveyskysymyksiä. Syyskuussa on tulossa YK-konferenssi, joka käsittelee näitä nimenomaisia sairauksia. Ja olemme pyytäneet syyskuussa, että tämä asia otettaisiin esityslistalle niin, että keskustelisimme YK-konferenssin valmistelusta. Olen tyytyväinen sen suhteen, mitä sanoitte äh, aivosairauksien suhteen. Vasta hiljan on alettu tehdä tutkimusta näistä sairauksista. Ydinkysymys oikeastaan on se, mitä te aiotte tehdä. Nämähän ovat luonnollisesti isoja ongelmia, mutta mikä on Euroopan unionin tekemän työn tuoma lisäarvo? Meillähän on ollut jo monia puheenjohtajakausia minunkin aikana niin näistä asioista puhutaan, mutta loppujen lopuksi mitä sitten jää käteen? Kansalaisten kannalta on pettymystä tuottavaa se, että tuloksia syntyy niin vähän. Usein me sanomme, että terveysasiat ovat kriittisen tärkeitä asioita, mutta se mitä me voisimme muuttaa Euroopassa, meillähän on esimerkiksi eh, elintarvikkeiden merkintälainsäädäntöä, tupakkalainsäädäntöä, mutta sitten meillä ei ole ministerineuvoston tukea niin, että saisimme taistelluksi näiden asioiden puolesta. Meillä on vastassamme lobbarit ja eturyhmät. Toisaalta siis puhumme näistä terveyskysymyksistä, mutta toisaalta emme taas äh, tee työtä niin, että se näkyisi konkreettisessa politiikassamme, yhteisessä maatalouspolitiikassa ja kala, kalastuspolitiikassakin on samantapaista ilmiötä havaittavissa. EU toimii sellaisissa kysymyksissä, missä se voi ja pitää terveyskysymykset varmasti etualalla kuitenkin keskustelun tasolla. Okay. Then, uh, Antonia Pavanova. Kiitos seuraavaksi Parvanova. Uh, Madam Minister. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri. Arvostin kovasti teidän hyvin kunnianhimoista ohjelmaanne. Yritän puhua lyhykäisesti enkä toistaa sitä, mitä kollegat ovat jo kysyneet. Mainitsitte kansalaisten välisen kansalaisten terveyden välillä valisivien kuilujen kuron, kuromisen, umpeen kuromisen. Kun ajatellaan ikääntymistä ja sukupolvia ja sitä, miten talous ja sosiaalinen kriisi vaikuttaa äh, sairauksiin ja terveydentilaan, niin koko neuvosto keskustella siitä, kuinka tehokkaita terveydenhuoltojärjestelmät ovat. Kaikki jäsenvaltiot ovat aloittaneet leikkautensa, leikkaamisensa terveys, terveydenhuoltobudjeteista. Komission jäsen Dali on entisenä terveysministerinä tietysti sitoutunut näihin asioihin ja avaamaan keskustelun näistä kysymyksistä ja tutkimaan sitä, miten terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys voitaisiin taata ja tarjota korkealaatuisia terveyspalveluita kaikille ihmisille. Thank you. We have a nice echo in this room. Is it... Kiitos. Täällä salissa kaikuu hienosti tämän tekninen ongelma, mutta tämä tekee tästä kaikesta mielenkiintoisempaa. Kuulemme äänesi kahteen kertaan. Kallenbach seuraavaksi. hyvä ministeri. Kiitoksia siitä, että puhuitte ja olette ottaneet painopisteeksi lasten sairauksien ennaltaehkäisyn. Aivan kuten puheenjohtaja totesi, Euroopassa on tällä hetkellä hyvä tilanne, koska ainoastaan 2 prosenttia kuoleman tapauksista johtuu tarttuvista taudeista, mutta tähän on syy. Se, on, se ei johdu siitä, että nämä taudit olisivat hävinneet johonkin, vaan että viime vuosina on rokotettu niin laajasti. Ja on todettava, että nyt on tiettyä vastahakoisuutta rokotuksia vastaan ja tietyt jo hävinneet sairaudet ovat tulleet osittain takaisin ja ne ovat lisääntyneet. Hieman pelä, pelästyin, kun sanoitte, että Euroopassa tarttuvat taudit ovat hallinnassa, ainakin näin tulkauksessa sanottiin. Mutta mielestäni tilanne ei ole todellakaan näin. Maaliskuussa Budapestissa järjestettiin Unkarin kaudella konferenssi, joka koski näitä kysymyksiä ja toivon, että äh, suojaan kiinnitettäisiin huomiota jatkossakin juuri lapsuudessa – Toivottavasti tässä onnistutaan hyvin, koska muuten menemme hakoteille. Kiitos seuraavaksi Sonic. you Kiitoksia, puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Toinen koskee uusia psykoaktiivisia aineita, jotka ovat tulleet moniin Euroopan maihin viime kahden vuoden aikana. Psykoaktiiviset aineet, jotka myydään laillisesti ikään kuin keräilyesineinä, ne ovat johtaneet kuolemiin, riippuvuuteen nuorten keskuudessa. Puola nyt sitten radikaalisti tänä vuonna käsittelee asiaa hyväksymällä lain, joki, joka kieltää ne. Tuleeko, voiko odottaa, että jäsenvaltiotasolla yritettäisiin myös ratkaista tätä ongelmaa perustuen Puolan kokemukseen? Toinen koskee direktiiviä, nikotiinin vastaista direktiiviä, jolla torjutaan riippuvuutta tupakasta. Yksi ehdotuksista siellä direktiivissä on se, että tulisi yhtenäinen pakkausmalli tupakalle, savukkeille Lehdistössä voi, kuitenkin näkee suuren vastahyökkäyksen tätä vastaan. Mikä on ministerin mielipide? Onko todellakin neuvostossa varmuus siitä, joka antaisi meille varmuuden, että tätä ratkaisua voisimme puolustaa tulevaisuudessa? Kiitos. Seuraavaksi Arsenis. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi, arvoisa ministeri, valiokuntamme kokoukseen. Minulla on kaksi kysymystä. Olin tyytyväinen, kun kuulin puheenne ja kuulin toimintasuunnitelmastanne ja siitä, miten aiotte keskittyä yksilökohtaisen terveyteen ja ravintokysymyksiin. Parlamentti käsittelee uuselintarvikelainsäädäntöä ja nyt on tahtoa kieltää kloonatuista eläimistä perisin olevat tuotteet. Kyse on ruuasta lautasellamme. Haluaisin kysyä, mikä on teidän kantanne tähän aiheeseen? Jos komissio tekee ehdotuksen tämän vuoden aikana, niin tuetteko te ehdotusta? Sitten toinen seikka. Terveysdirektiivissä mainittiin myös kylpylähoidot, jotka voisivat toimia ennaltaehkäisevästi monenlaisissa terveyshuollissa. Ja Tietysti talouskysymykset ovat hyvin tärkeitä näinä päivinä. Onko tämä mahdollista hoitaa taloudellisesti? Alois Peterle. Kiitos sitten Alois Peterle. Madam Minister, thank you very much for presenting uh, the... Kiitos arvoisa ministeri, että esittelitte näin kattavasti Puolan prioriteetteja. Erityisesti arvostin sitä, että korostitte ennaltaehkäisyä ja nuoria aivan erityisesti. Tämä on todellakin tarpeellista strategista ajattelutapaa. Me tarvitsemme terveitä ihmisiä, koska vain tätä kautta voimme välttää uusien potilaskategorioiden syntymisen ja potilasmäärien lisääntymisen. Euroopan terveysstrategiassa, jonka tämäkin parlamentti on hyväksynyt tiedonannon perusteella. On todettu, että me tarvitsemme terveyspolitiikkaa ja terveyttä kaikille. Tällä hetkellä jäsenvaltioissa on valtavia ongelmia terveydenhuoltojärjestelmissä. Kansalaiset odottavat enemmän valtiolta ja jopa Euroopan unionilta. Mutta me tiedämme, että jäsenvaltiot eivät pysty täyttämään kansalaistensa odotuksia. Te puhuitte solidaarisuudesta. Haluaisin kertoa, miten minulle kävi, kun tapasin ihmisiä, jotka halusivat kehittää ja toteuttaa hyvin tervettä elämäntapaa. He kysyivät, pitääkö meidän ilmaista solidaarisuutta niille, jotka tahallisesti elävät toisella tavalla, sellaisille ihmisille, jotka eivät kunnioita elämäntapa, joka johtaisi sitten parempaan terveydentilaan. Kenties tähän kysymykseen voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Ne ihmiset, jotka ovat tietoisia, jotka tekevät työtä hyvän terveyden eh, eteen, kenties heidän pitäisi saada jotakin vastineeksi. Esimerkiksi autokuski, joka ei aiheuta kolaria vuoden aikana, niin saa siitä jonkinlaisen kannustimen tai hyödykkeen. Pitäisi miettiä, miten kansalaisyhteiskunta toimii tässä mielessä. Monet tavoitteet olisivat saavutettavissa sitä kautta, että tukisimme kansalaisyhteiskuntaa ja terveysministeriöissä eri osastoja tukemalla se voisi onnistua. Kiitoksia ja onnea kuudelle kuukaudelle very delicate question. Kiitos. Tässä arkaluontoinen kysymys. Jos olet sairaana, niin sinua rangaistaan vakuutuksen taholta, jos taas et, niin saat pisteitä. Niinkö? Kommentti ilman mikrofonia. Seuraavaksi Edith Estrella. Kiitos, puheenjohtaja hyvä ministeri. Minäkin mielelläni kuuntelin teitä. Te puhuitte tärkeistä asioista, kuten tupakan haitoista, liiallisen alkoholin käytön haitoista, kysymyksistä, jotka liittyvät liikalihavuuteen. Ja viittasitte myös siihen, että on välttämätöntä taata terveelliset elin olosuhteet kaikille lapsuudesta lähtien. Olen ollut valiokunnassa mietinnön esittelijänä terveyserokysymyksissä. Ja diagnoosini, ja olenkin tehnyt tätä koskevia ehdotuksia, oli se, että terveyserot alkavat jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja ne voivat kestää koko elinajan. näitä voidaan verrata, tai näihin liittyvät kulttuuriset elintapoihin liittyvät ja taloudelliset syyt. Ja ne vaikuttavat hyvin voimakkaalla tavalla myös budjettikysymyksiin. Jos mitään ei tehdä, jos välittömästi ei puututa syihin, tämä on tärkeää. Parlamentti on jo hyväksynyt useita ehdotuksia mietinnössä, ja haluaisin siksi kysyä, Painottaako Puola puheenjohtaja kaudellaan näitä kysymyksiä ja mitä se aikoo tehdä näiden erojen, terveyserojen vähentämiseksi? Kiitos. Pari-kolme viikkoa sitten olimme Lontoossa lääkevirastossa ja siellä tuli esiin kysymys, eli antibioottiresistenssi yhtäältä ja toisaalta antibioottien puute toisaalta neuvoston täytyy kiinnittää tähänkin huomiota, koska tulevina vuosina ongelma on lisääntymässä. Suurimmat taudit eivät tartu, mutta kuten olemme nähneet H1N1-tapauksessa ja monissa muissa tapauksissa, niin tilanne voi olla myös erilainen ja tarvitsemme silloin erilaisia suojaavia lääkkeitä tulehduksilta ja pandemioilta, joita maailmasta tulee. No, tässä olivat nyt toistaiseksi nämä kysymykset. Olisi hienoa, jos haluatte vastata näihin. Kuuntelemme mielellämme. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, haluan kiittää teitä ensiksi siitä, että olette paikalla. Ymmärrän sen, että tämä on viimeinen työpäivä teille ennen kesätaukoa. Tiedän, miten raskasta työtä teillä on juuri tässä valiokunnassa. Itse käsittelen terveysasioita ja tiedän, että se on yksi vaikeimmista osa-alueista. Joten sitä en, suuremmallakin syyllä suuret kiitokset siitä teille, että olette täällä kanssani tänään täällä salissa. Haluaisin täydestä sydämestäni kutsuttelut kaikkiin konferensseihin, joista puhuin alustuksessani. Asiantuntijakonferenssiin haluaisin kuulla neuvojanne, mutta myöskin haluaisin teidän aktiivista osallistumista konferenssien aikana. Lähetän henkilökohtaisesti teille kutsut. Siinä on sitten tematiikka ja osoitteet tarkasti ja kovasti pyydän, että tulisitte ja pyydän, että suunnittelisit ajankäyttöön niin, että sitten kesätauon jälkeen, jos jo pystyy sitten vierailemaan asiantuntijakonferensseissamme. No sitten kysymykset. Ehkä nyt en vastaa ihan siinä järjestyksessä, missä ne esitettiin, koska monet näistä kysymyksistä tietysti liittyvät toisiinsakin. Vastaan jotain sellaista, joka on ilmeistä aluksi. Eli kun tekee työtä Euroopan parlamentissa, kansallisessa parlamentissa, terveysvaliokunnassa, kun on lääkäri. Silloin, kun kunnioitamme kansalaisiamme, tiedämme, että ei ole mitään arvokkaampaa kuin terveys. Joten kannattaa harkita, että miten paljon ponnistuksia vielä ja miten paljon tähän mennessä ponnistuksia on laitettu siihen, että kansalaisten tunne terveydestä olisi täysimääräinen Euroopassa ja maissamme. Erot, joista puhuin, terveyserot, eivät perustu pelkästään siihen, että yhdessä maassa on pidempi elinikä kuin toisessa, vaan ihan saman maan sisälläkin on eroja. Paras esimerkki on oma maani, Varsova kaupunki, hyvin kehittynyt eh, kaupungin osia, jossa työttömyyttä ja ero sitten naapurikaupungin osiin, eh, niin ero nais, naisten odotteessa näissä kahdessa kaupungin osassa seitsemän vuotta. Eli komissio ja meidän täytyy ennen kaikkea neuvostossa ja ennen kaikkea teidän täytyy eh, ottaa yhteys kansalaisiin ei kieloilla ja rangaistuksilla, vaan tiedolla – että valistetaan ilmeisistä asioista, jotka useissa tapauksissa eivät kuitenkaan saavuta kansalaisia. Miten, e, mitä enemmän kansalaisten keskuudessa on tietoisuutta, näin oletan, sitä vähemmän terveysmenoja. Ja uskon enemmän ennaltaehkäisyyn. Ja mitä enemmän tietoa on esimerkiksi rokotuksista, ennaltaehkäisystä, mutta myös e, kunkin jäsenmaan politiikasta, sen toimivallan puitteissa, sen lainsäädännön puitteissa, tai pakollisten rokotusten aikatauluista. Sitä vähemmän sairauksia, sitä vähemmän tartuntatautoja, joiden, joita olemme torjuneet tehokkaasti vuosikymmenten ajan. Jos tänään puhumme suojarokotuksista, niin puhumme niistä, joita suositellaan kussakin maassa. Ja meillä on täysi tietoisuus siitä, että annamme kansalaisillemme hyvin eh, helposti ymmärrettävää tietoa siitä, että nämä ovat turvallisia rokotuksia. Jotta tällaista tietoa saisi, niin täytyy olla varmuus myös siitä, että kaikki toimielimet, eurooppalaiset tekevät raskasta työtä avoimella tavalla näiden tuotteiden turvallisuuden osalta, ei pelkästään rokotteiden osalta, jota tarjoamme kansalaisille me Sen vuoksi myös olen sitä mieltä, että tämä tieto, josta puhuitte, ehkäpä se tuli jo ensimmäisessä kysymyksessä esille, Sehän koski näitä reseptiläätteiden pakkausselostetuotoja. Sehän aiheuttaa paljon ristiriitoja, mutta se tekee sen sen vuoksi, että joskus on niin epäselvä raja tiedon ja äh, mainoksen välillä, että monissa Euroopan maissa, kun yritetään muuttaa direktiiviä, niin on vasta hakoisuus päässyt vallalle. Sen vuoksi jäsenvaltiot alustavassa keskustelussa totesivat, että lainsäädäntö esimerkiksi väärennettyjä lääkkeiden valvonnassa on paljon tärkeämpää kuin tieto. Minä olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, että meidän pitäisi palata tähän. Ja tämä lääkepaketti, joka sisälsi muun muassa tieto, tiedot reseptilätteiden pakkaustuoteseloksista, niin se pitäisi ottaa esille Puolan puheenjohtajakauden aikana. Olemme suunnitelleet äh, työryhmäkokouksia. Olemme valmiita käsittelemään parannettua komission tekstiä heti sitten, kun se on esitelty. Täytyy kuitenkin sanoa, että vasta keskustelun aikana osoittautuu, että missä määrin jäsenvaltiot ovat samaa mieltä näiden tarkistusmuutosehdotusten kanssa mutta ilmaisemme myös toiveen siitä, että olisi hyvin tehokas yhteistyö parlamentin edustajien kanssa asiassa. Ja erityisesti esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Se on hyvin olennaista. Sitten elinluovutukset, elinten siirrot. 5.6. heinäkuuta tänä vuonna oli ensimmäinen epävirallinen ministeritapaaminen, jonka Puola puheenjohtajamaana järjesti, se oli Sopotissa. Prioriteettien toteuttamisen lisäksi puhuimme hyvin tärkeästä asiasta, eli kudosten elinten siirrosta. Puhuimme siitä, että nyt kasvavat jonot ihmisten osalta, jotka odottavat toista elämäänsä, mutta puhumme myös talousnäkökohdista. Puhuimme, että miten paljon maksaa dialyysi esimerkiksi, miten paljon maksaa se, että mutta keskustelemme myös siis sitä, että mitä yhteiskunta saa sitä, kun tällainen dialyysipotilas voi palata työelämään tai saa uuden elimen. Puhuimme, että miten tärkeää on se, että saadaan tietoa kansalaisillemme tietoa siitä, että kannattaa luovuttaa elin. Puhumme myös siitä, miten tärkeää on turvallisuus tällä alalla. Turvallisuus ei pelkästään elintä odottavien keskuudessa, vaan myös turvallisuus koko proseduurissa, joka koskee valitsemista, säilyttämistä, mutta myös koordinaattoreiden verkosta puhuimme, tietojenvaihdosta puhuimme, puhuimme myös siitä, että miten tärkeä asia on sähköinen terveydenhuolto, eli tiedon kulku jäsenvaltioiden välillä juuri luovuttajien osalta. Puhuimme myös siitä, miten tärkeää on se, että luodaan standardit menettelyille rokotusten aikana, kudosten siirrosten aikana elinten siirtojen aikana. Tämä aiheutti suurta mielenkiintoa ja olin niin ylpeä siitä, että miten monta tuntia pystyimme vakavasti keskustelemaan tästä asiasta ja miten vakavasti otimme tämän äh, julkilausumamme siitä, että miten tuemme toisiamme tällä alalla Euroopassa. Ja tästä tietysti kiitin ministerikollegoita. Haluan sanoa, että juuri tällainen konferenssi, asiantuntijakonferenssi, jossa keskustellaan parhaiden käytäntöjen vaihdosta. Sitä on nyt suunniteltu ja se järjestetään 6.7. lokakuuta Katovitsessa. Tietysti kutsun teidät sinne jälleen sydämellisesti. Siellä ei pelkästään vaihdeta parhaita käytäntöjä. Suunnittelemme kokoontumista, johon liittyisi koulutus valvonnasta ja turvallisuudesta kun käsitellään ihmisen soluja, kudosta ja elimiä, ja tämä on sen konferenssin teemana. Seuraava kysymys. Koski hermostorappeutumissairauksia, Alzheimerin tautia. Haluan sanoa, että viime puheenjohtajakaudella ryhdyttiin moniin strategisiin toimiin ja poliittisiin toimiin näiden sairauksien torjumiseksi. Meidän näkökulmastamme näiden toimien toteuttaminen pitäisi liittyä siihen, että lisätään yleisön tietoisuutta näistä sairauksista, juuri ikääntyville tyypillisistä sairauksista, ja että vähennetään näiden henkilöiden syrjäytymistä. Puheenjohtajakaudelle suunnitellut toimet perustuvat ennen kaikkea siihen, että tuetaan jäsenmaiden terveyspolitiikkaa näiden uhkien osalta, joita, jo, joita ovat ikääntyvien osuuden kasvu ja hermoston rappeutumissairaus, hermoston rappeutumissairautta sairastavien määrän osuuden kasvu. Mutta myöskin ne, jotka eivät ole sairaita, vaan ne, jotka hoitavat näitä sairauta. Eli yhteiskunnallinen tuki, taloudellinen tuki, mutta myöskin psykologinen tuki kaikille niille, jotka hoitavat sairaita ihmisiä, ihmisiä, jotka, joilla on Alzheimerin tauti tai hermoston rappeutumissairaus. Haluamme toteuttaa tavoitteita, jotka on kirjoitettu Eurooppa 2020 strategiaan. Mielestäni Puola puheenjohtajamaana on alku näiden tavoitteiden toteuttamiseen tässä strategiassa. Tietysti haluamme kohottaa terveydenhoidon laatua juuri ikääntyvien keskuudessa, mutta haluamme puhua myös erityisistä aivosairauksista, niiden äh, diagnostiikkatavoista. Haluamme parantaa sitä, että miten päästään saamaan hoitoa, mutta myöskin farmakologista hoitoa. Siihen liittyen toimemme, joilla pyritään siihen, että voisimme toteuttaa näitä tavoitteita, jotka ihan oikein olette ottaneet mukaan Eurooppa 2020 strategiaan, niin toivottavasti siinä joku pieni jälki jää, ja että se on tällainen liikkeelle paneva voima sitten seuraaville puheenjohtajille, jotta mennään tähän samaan suuntaan niin, että sitten vuonna 2012 seuraavat sitten, jotka esittelevät ohjelmaansa tai raporttejaan Euroopan parlamentille, niin että silloin ei sitten olisi ollut kyse enää pelkästään julkilausumista, vaan olisi saatu aikaan vaikutuksia. Kolejne pytanie. Pani poseł. Sitten tuli jäseneltä kysymys terveydenhoitojärjestelmistä. Tätä teemaa olemme käsitelleet jo silloin, kun puheenjohtajakautensa äh, päätti Unkari. Erot terveydenhoitojärjestelmissä epäilemättä ovat olemassa. Te tiedätte kuten minäkin, että eivät kaikki jäsenmaat vielä tällä hetkellä voi tarjota potilailleen, kansalaisilleen hyvin konkreettista tällaista hoitojen korjaa. Ja tällainen järjestelmä kuitenkin pitäisi toimia kaikissa Euroopan maissa. Mutta kuitenkin terveydenhuoltojärjestelmät, niiden järjestäminen omassa maassaan kuitenkin jäsenvaltion asia. Sehän on vahvistettu Lissabonin sopimuksessakin. kansalaisten yhtäläinen mahdollisuus saada terveydenhoitopalveluja on meillä vahvistettu ihan perustuslakituomioistuimessa, joten yritämme painottaa tätä. Myöskin ottaen huomioon ne potilaat, jotka, joiden hoito on hyvin kallista, heitähän on aika paljon. Puhun näistä harvinaisista sairauksista. Näitä henkilöitä ei voida jättää yksin. Ja se on myös syy, että miksi puhuin tällaisesta eurooppalaisesta solidaarisuudesta koska tämä eurooppalainen solidaarisuus koskee myös niitä tapauksia, joissa ei voida hoitaa. On unohdettu ihmisiä, joiden hoito ylittää mahdollisuudet näiden hoitavien ihmisten osalta. Puhun tässä lapsista erityisesti. Työryhmä, joka käsittelee terveydenhoitojärjestelmän erojen pienentämistä. On työryhmä, joka käsittelee hyvin laajalti kansanterveysasioita. Sitten nämä psykoaktiiviset aineet, joka on uusi, mutta hyvin vaarallinen asia Euroopassa. Ne ovat psykologisia aineita, huumavia aineita, jotka hyvin usein, jos käytetään val- ilman valvontaa, aiheuttavat myrkyllisiä vaikutuksia ja, voi joutua ihan teho-osastolle asti. Silloin kun puhutaan myrkytystilasta, psykoaktiivisesta huumaavasta aineesta, niin tiedämme, miten täytyy toimia. Kaikissa Euroopan maissa noudatetaan menettelystandardeja. Mutta elämä tuo esille tietysti myös yllätyksiä, jos näitä aineksia sekoitetaan keskenään, niin sitten taistellaan vain oireiden kanssa, eikä saada annettua sataprosenttista apua. Sen vuoksi näiden aineiden torjunta minun maanitasolla on saanut aikaan vaikutuksia. Vielä viime vuoden lokakuussa osastoilla, myrkytysosastoilla oli melkein 260 ihmistä rekisteröityä. Nyt kuukausi sitten oli enää neljä, viisi tapausta, jotka oli rekisteröity osastoilla. Mutta muistakaa, että terveys, myöskin tällainen vilpillinen jakelu internetissä aiheuttaa sen, että rajoilla ei ole merkitystä. Että näitä psykoaktiivisia aikeita tulee naapureihimme, niitä siellä ja on. Ja juuri parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenten kanssa meidän täytyy löytää tehokas resepti niiden torjuntaan. Ja näitä ihan vastuuttomasti tarjotaan tällaisia aineita erityisesti nuorille ihmisille nykyään. Nuorimmat, joilla oli myrkytysoireita, oli teini-ikäinen poika, jolla oli vakava myrkytys psykoaktiivisesta aineesta. Tiedätte, miten efedroni reagoi. Tiedätte, että on olemassa luettelo näistä aineista, luotamme jäsenvaltioiden väliseen tiedon, tiedonvaihtoon, erityisesti niiden maiden välillä, jotka ovat yksilöineet näitä psykoaktiivisia aineita. Epäilemättä viimeisen epävirallisen ministerikokouksen aikana Sopotissa puhuimme siitä, että toimet, joilla pyritään työstämään tehokkaita metodeja näitä uusia huomioita vastaan – sitä pidämme yhtenä johtavana teemana puheenjohtajakautemme aikana. Ja tuemme jo komission aloittamaa prosessia, jossa arvioidaan tietojenvaihtoa, riskinarviointia ja uusien aineiden, psykoaktiivisten aineiden valvontaa. Sitten vastaus vielä tupakkakysymykseen. Tätä säännellään direktiiviltä vuodelta 2001. Nyt jos sanon, että on tupakkaepidemia, niin ei se ole liioittelua varmaankaan. Koska tämä tupakkaepidemia on, edell- on edelleen yksi suurimmista uhista sivilisaatiolla tällä vuosisadalla. Te Euroopan parlamentin jäsenen olette varmaankin kohdanneet argumentteja, joiden mukaan että jos valmisteveroa nostetaan, koska tietysti tuotteen hinnasta riippuu myös tupakointi. Mutta olette kohdanneet varmaan tällaisen vastauksen, että koska me nostamme valmisteveroa, niin sitten kasvaa ongelmat, jotka liittyvät laittomaan kauppaan ja salakuljetukseen. Mutta me, jotka käsittelemme terveysasioita, tiedämme, että sekä laiton kauppa että salakuljetus eivät voi vaikuttaa terveyspolitiikkaan. Eli hyvin konkreettisesti täytyy näitä asioita torjua. Täytyy tehdä yhteistyötä tässä tietysti myös maailman terveysjärjestön kanssa, joka kuten tiedätte, hyvin nopeasti, varmaan nyt kuukauden päästä esittelee tehokkaita torjuntametodeja salakuljetukselle ja laittomalle tupakkatuotteiden valmistamiselle. Mutta haluan sanoa myös, että asiat, jotka liittyvät tupakkaan, niin odotamme, että se liittyy myös tähän koko direktiivin uudistamiseen. Siinä täytyy, täytyy ottaa huomioon nyt saadut kokemukset jäsenvaltiossa kuten myös uusien ongelmien ratkaistut ja kuluttajien käyttäytyminen. Haluan kertoa teille, että kun tapasin Kyproksen kollegani terveysministerin, kun pyysin komission jäsen Dallilta, että hän hyvin yksinkertaisesti esittelisi tämän etenemissuunnitelman ja kiihdyttäisi toimia, niin sielläkin tuli esille tupakkadirektiivi. Ja odotan että direktiivin uudelleenarviointi, se ei tietenkään sitä saada päätökseen puolen puheenjohtajakauden aikana, mutta kuten olette nähneet, niin täällä puhuin trion prioriteeteista ja olen hyvin vakuuttunut ja olisin kovin onnellinen, jos osoittautuisi, että seuraavan kolmen puheenjohtajakauden aikana, jotka trio kattaa, että tämän direktiivin uudelleenarviointi saataisiin päätökseen. E, pozostała mi odpowiedź na temat na temat społeczeństwa obywatelskiego. Sitten kansalaisyhteiskunta ja että kannattaisiko tukea kansalaisyhteiskuntaa eikä viranomaisia ministeriöissä. Ja pitäisikö on ollut sellainen tunne, että ihmiset, jotka erityisellä tavalla huolehtivat terveydestään, että heitä pitäisi tukea. Kyllä, hyvä jäsen. Allekirjoitan tämän. Allekirjoitan sen sen vuoksi, että nykyään kaikkien meistä pitäisi olla tietoisia siitä, että miten pitäisi elää terveellisesti. Ja toiseksi pitäisi olla tietoisuus siitä, että sitten kun sairastuu, niin on toimiva terveydenhoitojärjestelmä, mutta täytyisi myös tietää, että hänestä riippuu, että miten kalliiksi tulee meidän kaikkien hoitaminen. Ja usein nämä rahat, jotka ovat terveydenhoitojärjestelmissä eri maissa, sen vuoksi, että tulee uusia innovatiivisia menetelmiä, uusia innovatiivisia lääkkeitä, niin milloinkaan rahat terveydenhoitojärjestelmissä eivät riitä. Eli sen vastuun lisäksi, joka valtiolla ja kansalaisistaan, vastuu heidän hoidostaan ja terveydestään, niin tietoisen kansalaisen pitäisi samalla tavalla kantaa vastuuta terveydestään. Tällainen on minun henkilökohtainen mielipiteeni tässä asiassa. Mitä tulee kansalaisyhteiskuntaan, monet asiat kansalaisyhteiskunnassa Meillähän on hyvänä esimerkkinä kansalaisjärjestöt monilla aloilla, jotka tukevat terveysmyönteistä asennetta. Mutta jo tietoisuuden lekeämisen hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien ja sen näyttäminen, miten voidaan kasvattaa uusia sukupolvia, lapsiamme, tällaisista terveysmyönteisistä perusteista. Se on suuri äh, arvokas asia ja todellakin laskemme sen varaan aika vahvasti. Jeszcze jedno pytanie. Tak. Bodajże pana posła pytanie. Niin vielä yksi kysymys, se oli teiltä koskien elintarvikkeita. Uuselintarvikkeita. Niistähän on asetus, niillä on parlamentin asetus, joka koskee uusilintarvikkeita ja uusia osatekijöitä niissä, ainesosia. Kuten kaikki tiedämme, 2008 tammikuussa Euroopan unionin komissio esitteli neuvostolle ehdotuksen, joka koskee asetuksen uudistamista uusilintarvikkeista Puola. Hallituksen kannan mukaan oli sen ehdotuksen puolesta. Asetus, joka koskee nanoteknologiaa otettiin asetusehdotukseen sitä, että annetaan kuluttajille tietoa näistä elintarvikkeista. Tällä hetkellä elintarvikkeiden, elintarviketiedosta kuluttajille Unkari on ehdottanut, että Natomats kuitenkin, että sitä säänneltäisiin asetuksessa, joka koskee uuselintarvikkeita koska elintarvikkeet, jotka sisältävät nanomateriaaleja, juuri ovat sen säädöksen alla. Tällä hetkellä emme ole saaneet konkreettista tietoa komissiolta, joka koskee sitä, että milloin uusi asetusehdotus esitettäisiin uuselintarvikkeista. Więc będzie mi bardzo trudno określić e, termin czy plan. Hyvin vaikea aikataulua määritellä, mutta takaan, että jos osoittautuu, että komissiolta tulee tietoa, ja sitten kun komissiolta tietoa tulee, niin hyvin yksityiskohtaisesti sitä käsittelemme ja hyvin vahvasti teemme töitä sen aiheen parissa. Okei, ja. Äh, Hyvä. Lämmin kiitos, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Tämä oli mielenkiintoinen puheenvuoro. Kattoi koko joukon aiheita ja kollega Sarius Volskikin oli tässä mukana kuuntelemassa puheen loppuosuutta. Hänkin on totta kai kiinnostunut terveyskysymyksistä, aivan kuten monista muistakin kysymyksistä tässä parlamentissa. Vastasitte hyvin asiantuntevasti. Huomaa kyllä, että tunnette terveyskysymykset hyvin. Ja nämä kysymykset ovat voimakkaasti läsnä myös puolen puheenjohtajakaudella. Mainitsitte eri konferenssit, joita aiotte järjestää kaudellanne ja osoititte kutsun konferenssin myös parlamentin jäsenille. Toivottavasti voimme tehdä hyvää, rakentavaa yhteistyötä kanssanne ja toivotan teille kaikkia hyvää. Ihmiset todella odottavat, että Euroopan laajuiset toimet voivat tuoda lisäarvoa, kun pyrimme terveellisempiin elämän tapoihin. Jos ihminen lähtee vaikka ulkomaille lomalle tai jostakin muusta syystä, niin hänen tulisi saada sama hoitajasuoja kuin kotona. Toivottavasti tapaamme uudelleen, ehkä Strasbourgissa täysistunnossa tai sitten täällä valiokunnassa. Toivotan teille vielä onnea ja menestystä. Kiitos, että tulitte paikalle. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. kiitoksia. Haluan kertoa kaikille parlamentin jäsenille, kun tulin tänne, niin pelkäsin sitä, että teitä olisi paikalla, koska olen viimeinen ministeri, joka äh, on, jonka kuulemistilaisuus on teidän kanssanne, joten kiitoksia siitä, että olette paikalla. Tässä oli paljon ajateltavaa näistä kysymyksistä myös minulle, mutta kiitos myös puheenjohtajalle hyvin yhdestä tärkeästä sanomastanne. Että parlamentin jäsenten keskuudessa on ihmisiä, jotka eivät kiellä apua näiden kuuden kuukauden aikana, vaan tekevät hyvin läheistä yhteistyötä terveyden puolesta. Euroopan unionin kansalaisten terveyden puolesta. Vielä kerran kovin paljon kiitoksia.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 So, wir haben äh, zwei Begehren. Einmal von Nyt meillä on kaksi kysymystä. Esimerkiksi kohta 25, Peter Liise, suullinen kysymys. Ja Linda, sinulla on sitten tämä toinen kysymys. RHOS-direktiivi ja sitten toisaalta matkapuhelimen ja lisääntyneen syöpäriskin välinen mahdollinen yhteys. Puhun juuri Peterin kanssa ja hänelle sopii, että nämä otetaan esityslistan järjestyksessä. Minun täytyy ehtiä junaan ja olen odotellut tätä. Ei tämä nyt kauaa kestä. Eli täytäntöönpano ensin. Peter on ihan tyytyväinen tähän ratkaisuun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 24. Ja chciałbym... Kohta 24 on seuraavana esillä. No täällä ei ole paljon ranskalaisia paikalla tänään, koska nyt on kansallispäivä Ranskassa. Haluan toivottaa ranskalaisille jäsenille ja myös heidän avustajilleen hyvää kansallispäivää. No niin, kohta 24. EUn ympäristölainsäädännön täytäntöönpano. ROHS-direktiivi ja PK-yritykset. Tämä on aihe, joka ensimmäisenä nostetaan esille. Representant de la Commission. Który jest reprezentantem komisji. Proszę bardzo, panie Komission edustajakin on paikalla, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, my name is Bjorn Hansen from DG Environment Chemicals Unit. I'm here to... Hyvää päivää, olen Hansen. Ja käsittelen täällä siis REACH-kysymyksiä. Olen ympäristöpääosastosta. Écoutez, c'est la, c'est la question 3. C'est M. qui devait répondre aux questions. Niin, tämä oli kysymys kolme ja en tiedä, kenen piti vastata tähän Linda McEvenin esittämään kysymykseen. PK-yritykset ja ROHS-direktiivi. Onko Brackland paikalla? Voimmeko me siirtyä teihin nyt? Teidän puheenvuoronne. Annan teille nyt puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on täysin tietoinen siitä, että vaarallisten aineiden rajoittaminen sähkölaitteissa ja sitä käsittelevä direktiivi liittyy ympäristön suojeluun. Komissio on samaa mieltä, että tämä on äärimmäisen tärkeää myös pekoyrityksille, yrityksille niin, että ne saavat mahdollisimman paljon tukea. Komissio aikoo tukea täytäntöönpanoa tämän direktiivin suhteen niin, että keskitytään poikkeushakemuksiin ja sitten voidaan myös antaa lisää selkeytystä yrityksille, jotka tarvitsevat sitä. Komissio on läheisessä yhteydessä sidosryhmiin ja teollisuuden edustajiin. Me varmistamme sen, että myös tuottajat ovat tietoisia vaatimuksesta. Ilmeisesti myös Linda McKevan on ollut pääosaston yhteydessä. Teknisesti tai tieteellisesti on käynyt selville se, että vaarallisten aineiden rajoittaminen ei tällä tavalla aina ole mahdollista. Sen takia on poikkeusmahdollisuus tästä kiellosta, joka on direktiivissä mukana. Tämä on hyvin merkittävä säännös. Vaikkakin on tulkinta siitä, mitä tietty säädös merkitsee, niin kuitenkin on aina poikkeusmahdollisuus. Poikkeus koskee aivan täsmällisiä materiaaleja ja komponentteja. Näin, näissä tapauksissa tuottaja tietää parhaiten luot, tuotteen luonteen. Ja tämä tietysti täytyy tuoda esille sitten poikkeushakemuksessa. Jos katsotte tätä direktiiviä, joka on julkistettu kolmas heinäkuuta, liitteessä kolme on hyvinkin täsmällisiä määritelmiä. Tekniset kysymykset ovat konin, kovin monimutkaisia. Aina ei voida poikkeusmahdollisuuksia välttää, erityisesti jos tuote eroaa alkuperäisestä hakemuksesta kovin paljon. Kyseessä ovat myös tietyissä tapauksissa hyvin suuret, laajat tuotteet tuomioistuin pelkästään voi ottaa kantaa lopullisesti näihin poikkeuksiin. Tässä tapauksessa hakija noudatti komission ohjetta ja hän nyt haluaa sitten täsmällisemmän poikkeusluvan. Tämä on äärimmäisen monimutkainen direktiivi, se on aivan selvää, ja jäsenen kysymys on sellainen, että konsultikaan ei voinut antaa täsmällistä vastausta tästä hyvin teknisestä tuotteesta ja sen määrittelystä, mutta käytännön ratkaisu löydettiin poikkeuksen kautta. Ja näin kyseessä oleva yritys on nimenomaan voinut hyötyä tällaista poikkeusmahdollisuudesta. Kiitos. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe dla pani Lindy McEwen. Kiitoksia. Lisää kysymys Linda McEvenille. En halua mennä yksityiskohtiin, mutta mitä jos yritys ei tiedä, että oliko sen tuotteessa poikkeus vai ei. Eikä kukaan heille voi kertoa vastausta. Ja komissio ei voinut antaa vastausta, että oliko tuotteella poikkeus vai ei. Eikä OK-instituutti myöskään. Eikä myöskään ökoinstituutti. Eli lainsäädännön pitäisi olla selkeä. Kun minulle sanottiin, että yrityksiä on ihan pieni yritys, pitäisi saada laki asianajajia arvioimaan tätä, mutta ei se oikein riitä, kun käsitellään lakeja. Pitäisi olla selkeä yritystenkin kannalta, mitä katetaan, kuka katetaan, mitkä tuotteet, selkeitä vastauksia. Myöskin Öko-instituutti sanoi, että he eivät pysty yksittäisiä yrityksiä auttamaan. Komissio ei tästä heille maksa. Eli kuka yritystä voisi auttaa saamaan oikean tiedon? En sano, että voimme ratkaista asian tänään, mutta ei tämä kyllä myöskään riitä. Ja parlamentin jäsen, niin se minullekaan riittänyt sanoa, että te, teidän riski se on, että onko katettu vai ei. Lain pitää olla selvä. Ja tämä on sellainen tapaus, joka tulee, joka tuo nämä lainsäädäntöhankkeet ristiriitaisesti esille, saa niiden maineen huonontumaan kansalaisten keskuudessa. Pitäisi kuvitella tai ajatella että minkälaista se nyt sitten onkaan olla pieni yritys, kun ei tiedä, että koskeeko laki sitä vai ei. Haluaako herra Brickland vielä vastata? Just to say that I fully agree. I'm a lawyer. My... Sanon vain, että olen täysin samaa mieltä. Minä olen itse oikeusoppinut yritysten pitäisi tuntea laki. Sen pitäisi olla mahdollista. Me yritämme kuulla teollisuutta – järjestöjä, tuottajien edustajia. Joskus on ongelma saada yhteys PK-yrityksiin. Tässä tapauksessa yritämme poikkeuksen kautta löytää myönteisen ratkaisun. Tämä ei ole optimaalinen ratkaisu, se on kyllä totta. Paljon on vielä työsarkaa, mutta ainakin tämä tapaus pystyttiin ratkaisemaan. Siinä löytyy jokin ratkaisu. Varmasti PK-yritykset kokevat, että tämä voisi olla hyödyllinen ratkaisu. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Seuraava kysymys. Paikalla on Rova Karin Kadenba. Ensimmäinen Kadenbachin kysymys. Täytäntöpano ongelmat jäsenvaltioissa. Näin se on tässä minulla muotoiltuna, en tiedä. Кто również pana Braklanda proszę o zabranie głosu w sprawie pytania. Pyytäisin, että Rova Raklanda myöskin sitten ottaisi kantaa tähän kysymykseen. Thank you, Mr. Chairman. I uh, should have clarified that I'm actually the head of unit of... Niin täytyy selvittää, että olen vastuussa myös täytäntöönpanosta näissä asioissa. Kysymys oli, miksi jäsenvaltioilla on ongelmia täytäntöönpanna ympäristölainsäädäntöä, mitä komissio teki asialle. Tietääkseni ei ole mitään vertailevaa tutkimusta, joka olisi komissiossa tehty tästä asiasta. Voi olla, että yleisiä kommentteja löytyy hallintoa käsittelevästä valkoisesta kirjasta, mutta se on yleisempi, kattaa kaiken lainsäädännön. Henkilökohtaisesta kokemuksestani toteaisin, että on useitakin kriteerejä, jotka selittävät näitä ongelmia – Ympäristölainsäädäntö on hyvin direktiivipohjaista, eli vaaditaan transpositiota kansalliseen lainsäädäntöön siirtämistä, vira, äh, kansallisia viranomaisia, alueellisia viranomaisia. Toinen syy on se, että ympäristölainsäädäntö on hyvin hajautettua luonteeltaan. Useinkaan toteutus ei tapahdu liittovaltion tai alueellisella tasolla, vaan pikemminkin kaupunkitasolla. Asiat vaativat myös rakentumista, tarvitaan infrastruktuuria ja näin ollen myös rahoitusta. Jos verrataan ympäristölainsäädäntöä vaikkapa yhtenäismarkkinalainsäädäntöön, siellä on paljon negatiivisempaa ja velvoitepohjaisempaa. Mutta tässä on kyse siitä, että luodaan infrastruktuuria ei käsittelylaitosta muutamassa viikossa rakennetaan. Brysselin tilanne on tästä hyvä esimerkki, voi mennä jopa vuosikymmeniä. EUn ympäristölainsäädäntö on ollut monissa jäsenvaltioissa oikeastaan ensimmäinen sellainen alue, jossa, jossa velvoitteita luodaan jäsenvaltiot ovat lähteneet liikkeelle tyhjästä. Ja tästä syystä tilanne on niin monimutkainen. Tähän liittyy myös yleisempi ongelma, eli kapasiteetin puute kansallisessa hallintorakenteessa. Ei ole välttämättä tietoa siitä, kuinka täytäntöönpano toteutetaan. Tämä selittää pitkälti ongelmia. Komissio sen haluaa antaa tiedonannon ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta. Hän katsoo, että täytäntöönpano yhteisresurssien riittävyyden ja biodiversiteetin kanssa ovat kolme pääprioriteettia. Ja hän haluaisi selittää tässä asiakirjassa nimenomaan tämän diagnostiikan, jota kuvailin, ja ratkaisuehdotuksia. Meillä oli 15. kesäkuuta konferenssi, aivorityyppinen tilaisuus, parlamentikin oli mukana sen suhteen, mitä voitaisiin tehdä. Tietoisuutta täytyy parantaa, tiedotusta kansalaisille ja täytyy myös parantaa hallintoa jäsenvaltioissa. Tässä taas palaamme siihen, miten eri hallinnon tasot toimivat yhteen, minkälainen verkosto on. tässä oikeastaan komissio on pitkälti vastuussa, koska jäsenvaltiot eivät välttämättä tässä voi kokonaisvastuuta kantaa. Täytäntöönpanossa täytyy toimia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa mahdollisimman pitkälti. Aiemmin, kun direktiivi hyväksyttiin parlamentissa ja neuvostossa, niin jäsenvaltiot jäivät oman onnensa no, nojaan. Niillä oli pari-kolme vuotta aikaa. Niihin luotettiin, että kansallisen lainsäädäntöön direktiivi siirretään. Nyt ympäristöpääosasto toimii aktiivisemmin. Se antaa ohjeita jäsenvaltiolle transpositiosta niin, että jäsenvaltiot tietäisivät paremmin, miten täytyy käsitellä ongelmia, jos niitä tulee vastaan. Järjestetään työryhmiä, luodaan asiakirjoja ja niin edelleen. Paljon on vielä tehtävää täytäntöönpanon parantamiseksi, rakenteellisia asioita, joita komission jäsen tulee loppuvuodesta esittelemään. Ja on myös sellaisia ratkaisuja, jotka ovat käytännönläheisempiä, jotka auttavat jäsenvaltioita siirtämään lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöön, myös ympäristökysymyksissä. Kiitos. Mm, Kiitoksia tästä selvennyksestä. Onko rouva Karin Gadebachilla lisäkysymystä? Haluaisin kiittää näistä selvennyksistä. Tällaiset vertailevat tutkimukset ei useinkaan auta mitään, jos joudumme sitten toteamaan, että jäsenvaltiot osittain samasta syistä eivät täytäntöönpane asioita. Te puhutte tästä infrastruktuurista, neuvonnasta, se on kaikki hyvin tärkeää. Usein tässä reagoidaan aivan murto-osaan palapelin paloista, mutta tällaista tutkimusta voitaisiin kyllä tukea. Toiseksi pyytäisin, että tämä kysymys viisi, turpeen hyödyntäminen Irlannissa, ottaisin sen hoitaakseni. Nessa Childers on sen esittänyt. Kiitos. Tak, pani. Pytanie dotyczące... Kysymys, joka koskee Irlannin turveasiaa. Tämän kysymyksen on esittänyt myös Rovanessa Childers. Ja tämän otti esille uudelleen Karin Kadebach, joten pyytäisin herra Berglandilta myöskin Irlannin turveasiassa vastausta. Yeah, thank you, Chairman. Yes, my, uh, my unit is Kiitos puheenjohtaja. Yksikköni on tästä asiasta vastuussa. Kysymys käsittelee turpeen hyödyntämistä Irlannissa rahkasuot ovat Natura 2000 alueella ja huojelusta huolimatta näitä rahkasoita edelleen tuhotaan. Olemme hyvin tarkkaan seuranneet tilannetta. Rikkomusmenettely on aloitettu Irlantia vastaan tammikuun 2011 lopussa. Korostamme sitä, että uusi hallitus on todella ponnistellut tämän asian käsittelemiseksi prioriteettiasemassa on tarjottu taloudellista kompensaatiota, korvauksia. On, on välitetty ihmisille tietoa siitä ja rauhoiteltu heitä, mutta varmasti vielä Irlannin hallituksella on paljon tehtävää asian korjaamiseksi. Emme ole täysin tyytyväisiä siihen tapaan, jolla Irlannin viranomaiset ovat kieltäneet eh, nämä 56 suoalueen käytön. 16. kesäkuuta on annettu on annettu virallinen ilmoitus tilanteesta. Nyt eh, vastausaika on vain yksi kuukausi kahden kuukauden sijaan. Komissio haluaa edetä nopeammin seuraavaan vaiheeseen, jos asiat sujuvat huonosti. Tietomme ovat sellaiset, että nyt hyödyntäminen 56 suoalueella on pysäytetty. Kyseessä kaiken kaikkiaan on 2000 paikkaa. Ja totta kai tilanne nyt riippuu pitkälti Irlannin hallituksen antamista vastauksista ja sitten harkitsemme niiden perusteella seuraavia toiminta-askeleitamme. To jest wystarczająca odpowiedź, tak. Bardzo dziękuję. Kiitoksia. Riittääkö vastaus herra johtaja Berglandille? Tähän päättyy tämä kohdan käsittely, koska muiden kysymysten osalta ei ole paikalla olevia jäseniä. Ne siirtyvät seuraavaan kertaan. Kiitoksia Berglandille, että hän oli valmis vastaamaan ja oli paikalla. Help, I'm happy to take a... Puheenjohtaja, minä kyllä voin ottaa kontolle nämä muut vastaukset, jos se auttaa. Mitkä voin ottaa? Komissio on tullut vastaamaan. Var, varmaankin mielellämme kuuntelemme vastauksia. No, Tässä oli kollega Liisen kysymys. Jos kollegoille sopii, pyytäisin komissiota kommentoimaan matkapuhelinkysymystä. Sen jälkeen minua oikeastaan haittaakaan, mitä tässä tehdään. Mutta tässä sovittiin vähän näin Linda McCavenin kanssa. Meillä on kaikilla paine päästä täällä omiin vaalipiireihimme. Tässä tilanteessa ehdotan Salomonin tuomiota, että tällä hetkellä Peter Liisille puheenvuoro ja sitten myöhemmin palataan kysymyksiin Reach, Reachista.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 pyydän, että hän pitää puheenvuoron. Herra johtaja, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, uh, for giving the opportunity to... Kiitos puheenjohtaja siitä, että komissio saa mahdollisuuden vastata edustaja Liisen ja hänen kollegansa edustaja Siiberin esittämään kysymykseen. Tämä kysymys on myös meidän mielestämme hyvin mielenkiintoinen. 2011.31.5. kansainvälinen syöpätutkimuslaitos, joka on WHO-alainen instituutti, on luokitellut säkomagneettiset kentät matkapuhelimista mahdollisesti karsinogeenisiksi kuitenkaan, niin kuin alkuperäisessä kysymyksessä mainitaan, IARC e ei tehnyt tutkimusta, vaan se pelkästään arvioi uudelleen kansainvälisiä tutkimustuloksia tieteellisen tutkimus, tieteellisten tutkimustulosten valossa siis tällainen arvio tehtiin. kahden viikon keskustelut johtivat siihen, että todettiin, että on lisääntynyt glioma riski niiden käyttäjien kohdalla, jotka käyttävät huomattavan paljon matkapuhelinta. Nämä tutkimukset olivat sellaisia, että ne tarjoavat rajallista todistusaineistoa mahdollisesta karsinogeenisesta vaikutuksesta matkapuhelinten sähkömagneettisen kentän suhteen. kollegani ovat olleet läsnä näissä keskusteluissa. Ja voimme todeta, että tämä löydös on tieteellisesti kiistanalainen. Vähemmistö näkemyskin on tuotu esille. Pitää panna merkille, että arvioitujen tietojen katsottiin olevan riittämättömiä, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä minkä muun tyyppisistä syövistä tai muista skenaarioista. Ja haluan korostaa aivan erityisesti altistumista esimerkiksi mastoille, matkapuhelinmastoille. Ne totta kai liittyvät matkapuhelin aiheeseen, mutta, mutta eivät ole sama asia. Jäsenvaltiot, jotka ovat vastuussa ihmisten suojelusta, mahdollisilta terveysriskeiltä. Euroopan unionin toimivaltuus kansanterveyden alalla on rajallista. Voimme tukea jäsenvaltioiden toimia ja ainoastaan jäsenvaltioilla on suora toimivaltuutta suojella kansalaisiaan siis sähkömagneettisilta säteilyiltä ja kentiltä. Tässä kysymyksessä on todettava, että vuonna 1999 komissio esitti altistusrajoja ja pyysimme neuvostolta suositusta sen suhteen, että jäsenvaltiot määrittelisivät tällaiset raja-arvot altistumiselle. Tässä aivan erityisesti mainittiin matkapuhelimet. Tällaisen vapaaehtoisen suosituksen täytäntöönpano luonnollisesti jää jäsenvaltioiden vastuulle suositukset eivät ole sitovia. Mitä komissio sitten tekee? Komissio ei vain istuskele kädet ristissä ja totea, että kans, jäsenvaltiot tehkööt omat tehtävänsä, vaan jatkuvasti seuraamme tieteen kehitystä ja mahdollisia terveysriskejä yhdessä itsenäisen komitean kanssa niin, että jos uusia terveysriskejä ilmenee, niin ne huomioidaan tarkoitus on myös arvioida raja-arvojen validiteettia tässä suosituksessa vuodelta 1999. Se on numeroltaan 519 se suositus. Tieteellisen komitean hyväksymä suositus on vuodelta 2009. Se on siis viimeisin versio. Silloin ei todettu, että on perusteita, tieteellisiä perusteita muuttaa suositusta. Komissio jo ennen toukokuun loppua aikoi järjestää tieteellisen konferenssin ja keskustelun sähkömagneettisista kentistä ja kansanterveydestä. Tämä oli jo suunnitteilla marraskuulle. Tässä konferenssissa me identifioimme ne kysymykset, joita on käsiteltävä ja kehittelemme strategiaa, jolla tartutaan mahdollisiin tietoaukkoihin, joita vielä tieteen alalla on vuoden 2011 lopussa konferenssin jälkeen, kun otamme huomioon konferenssin tulokset, komissio esittää tiedekomitealle uuden pyynnön niin, että tieteellistä lausuntoa päivitettäisiin ja otettaisiin huomioon viimeisimmätkin tutkimustulokset. Ei pelkästään syöpää koskien, vaan kaikki. On kolme muuta elementtiä, joita komissio käsittelee. Ensinnäkin arvion perusteella me ar- teemme arviomme vuoden 1999 suositus altistustasosta ja onko tarpeen korjata tätä ja onko tarpeen selkeyttää tiettyjä seikkoja, jotka eivät vielä ole täysin tiedossa. Toiseksi komissio on rahoittanut ja rahoittaa jatkossakin tutkimusta puiteohjelman avulla niin, että jäljellä olevat tieteellisen tiedon puutteet voitaisiin korjata. Komissio käy myös sidosryhmä vuoropuhelua niin, että voisimme tunnistaa erityisiä kysymyksiä, joita painostusryhmät, eturyhmät tuovat tietoomme. Olemme jo nyt perehtyneet siihen, miten voisimme paremmin tiedottaa suurta yleisöä siitä politiikasta, jota aiomme tukea tällä alalla. Kiitos puheenjohtaja. Dziękuję bardzo. Kiitos kovasti Peter Liise tässä asiassa. Kiitoksia. Minun on pyydettävä anteeksi sitä, että minun täytyy pian lähteä. Siksi en esitä kysymyksiä, koska en ehdi kuulla vastausta. Mutta pyytäisin komissiolta, että se todella jatkossakin ottaa vakavasti tämän aiheen ja omien kokemusteni perusteella ja tuntemieni tieteellisten tietojen perusteella meillä on ongelma, josta tiedemaailma vielä kiistelee. Tässä oikeastaan on kyse vain siitä, kuinka selkeä tämä yhteys on ja minkälaisia ovat ennaltaehkäisevät strategiat. Kun katson, minkälaisia GMO-keskusteluja täällä käymme, teemme päätöksiä jopa keskusteluja, dioksinikysymykset esimerkiksi, ovat vaarallisia, mutta kuitenkin määrät ovat niin pieniä, että mitään haittavaikutusta ei ole oletettavissa. Mutta siis kun puhutaan matkapuhelinten yhteydestä kasvaimiin, tässä täytyy todella katsoa, kuinka vakava tämä ongelma on. Mutta mielestäni tämä tulisi ottaa uudelleen esityslistalle silloin, kun läsnä on suurempi joukko kollegoita. Kiitoksia komission edustajalle selvennyksestä asiassa. Sitten palatakseni aiempaan kohtaan 24. Tässä on tietty menettelytapa ongelma, koska kysymykset, jotka koskevat ja François Crosset ja Julie Girling esittivät kysymykset, joita ole paikalla, joten en tiedä. Jos kollega Davis halusi puhua tässä asiassa, mutta joka tapauksessa näihin pitää palata. Kun... Ponieważ pani Grosted... Koska Rova Grosted, hänellähän on tietysti kansallispäivä perusteena, niin täytyy, täytyy palata näihin seuraavalla kerralla. Ale ponieważ jest dyrektor Hansen, to... Mutta koska johtaja Hansen on paikalla, niin ottaa asian sille nyt ja sitten palata silti. Silloin kun äh, kysymykseni sitten rouvat ovat paikalla. Um, eh, well, I won't press the point. I mean... En minä nyt lähde jankuttamaan. Varmaankin kollegat haluaisivat kuulla vastaukset. Olen pahoillani siitä, että komissio on tullut paikalle tänään, eikä heillä sitten ole mahdollisuutta antaa panostaan. No, ainahan se on vaikea näissä esityslistan kohdissa. Ne ovat arvokkaita, mutta ne ovat aina jälkipuolilla kokousta. No mutta tällainen se aikataulutus vain on. Dziękuję w takim razie. Siinä tapauksessa kiitos ja järkevää on siirtää tämä kohta seuraavaan. Kyllä nyt johtaja kannattaa tämä kohta varmasti lykätä tuonnemmaksi. Niin, alors, euh, maintenant, c'est le point 26.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 Sitten nous attendons les représentants de la No niin, me odotamme kohtaa 26 varten komission edustajaa, edustajia. Ehdo, ehdotan, että pidämme 15 minuutin tauon. Ja katsomme sitten, jos komission edustaja on saapunut. Euh, nous pouvons euh, commencer parce que le... Me voimme aloittaa, siis jatkaa, koska komission edustaja Paul Hodgson on jo paikalla. Nyt siis kohta 26. luonnosekologista ekologista suunnittelua koskevan direktiivin nojalla tehtäväksi vapaaehtoiseksi sopimukseksi, jolla parannetaan monitoimisten digisovittimien energiatehokkuutta ja sopimuksen vaikutusten arviointi. Komission puheen vuoro Paul Hodgson. Hän on energiatehokkuuspääosaston johtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and good afternoon. Um, this is a... Kiitoksia hyvältä päivää. Tämä on vapaaehtoinen sopimus, joka tulee ekodesign-direktiivin puitteissa. Direktiivin myötä voidaan tunnustaa vapaaehtoinen sopimus tietyissä olosuhteissa validina vaihtoehtona asetukselle nämä vapaaehtoiset sopimukset, niissä täytyy olla suuri ympäristöllinen kunnianhimon taso, jotta ne tunnustettaisiin, niiden pitää näyttää, että ne toteuttavat politiikkatavoitteet nopeammin tai halvemmin kuin pakolliset vaatimukset. Jos näihin yllätään, niin direktiivin puitteissa ne ovat silloin preferoitu vaihtoehto. Direktiivillä on ehtoja, jotka täytyy täyttää. Kaikkien ekodesign vapaaehtoissopimuksen täytyy ne täyttää, jossa keskitytään erityisesti avoimuuteen, ja kunnianhimon tasoon sopimuksessa. Osa syy vapaaehtoisille sopimuksille on, että ne ovat joustavampia, eivätkä niin raskaita luonteeltaan kuin asetus, mutta kuitenkin prosessi, jossa ne vahvistetaan, jonka ekodirektiivi määrittelee. Se on, siinä on laajat kuulemiset, vaikutusten arvioinnit, läheinen seuranta jäsenvaltioiden kanssa. Ja kaikilla näillä halutaan varmistaa, että vaihto, vapaaehtoinen sopimus tarjoaa todellista lisäarvoa. Milloin tahansa, jos vapaaehtoinen sopimus ei menesty, niin komissio pitäytyy aloiteoitteessaan sitovaan asetukseen sen vaihtoehtona ja sen korvauksena. Monitoimista digisovittimista oleva on ensimmäinen, joka hyväksytään ekodesign-direktiivin puitteissa. Monitoimiset digisovittimet ovat tuote, josta melkein kukaan ei ole kuullut, mutta melkein jokaisella sellainen on. Ne ovat vastaanottimia digitaaliselle maksutvlle. Viime vuonna noin 60 mil- miljardia myytiin. Tulkkikorja 60 miljoonaa myytiin. Will double. They're quite small things, but ne ovat aika pieniä laitteita, mutta hyvin hienovaraisia ja voivat käyttää jo yhtä paljon sähköä kuin pieni jääkaappi. Ja uusia energiaa käyttäviä toimintoja tulee koko ajan lisää. Kolme syytä, miksi meidän mielestämme on oikein äh, olla tässä itsesääntelyä mieluummin kuin asetus tässä. Ensinnäkin kulu, sähkön kulutus ei pelkästään riippuu niiden suunnittelusta, jonka asetus kattaisi vain se, että myöskin television palvelutarjoajat siitä operoivat ja merkittävä parannuspotentiaali. Sitä ei voida saavuttaa ilman, että otetaan palveluntarjoajat mukaan. Mikä on mahdollista, joka saavutetaan tässä valan vapaaehtoisessa sopimuksessa toiseksi? Niiden toiminnot kehittyvät hyvin nopeasti. Ja tässä hyödytään joustavammasta lähestymistavasta mieluummin kuin, että määriteltäisiin parametrit asetuksessa. Ja kolmanneksi, monitoimisten digisovittimien parametrit, spesifikaatiot tekevät valvonnasta helpompaa ja vapaamatkustajaa voidaan torjua. Vaikutusarviointi, joka lähetettiin teille maaliskuussa vapaaehtoisen sopimuksen ohella, siinä todettiin, että toimialan ehdotus tarjoaa samat energiansäästöt kuin mitä saataisiin asetuksella ja niitä saamaan, saadaan aikaan aiemmin. Se täyttää vaatimukset direktiivin liitteessä kahdeksan, jotka liittyvät avoimuuteen ja kansallisyhteiskunnan mukaanottoon, ja tarjoaa para- suuremman parannuspotentiaalin 2015 jälkeen kuin mitä asetuksella saavutettaisiin. Ja se potentiaali toteutetaan vain, jos varmistetaan, että näin tapahtuu, mutta teemme yhteistyötä toimialan kanssa, teidän kanssa, jäsenvaltioiden kanssa ja kansallisten kanssa, jotta voidaan varmistaa, että potentiaali toteutetaan. Tiedän, että usein esitetään huolin aiheita vapaaehtoisista sopimuksista, mutta tässä tapauksessa tämä ei ole blankotsekki toimialalle. Ensimmäinen periodi äh, sopimuksessa loppuu tämän kuun lopussa. Sitten on kaksi, vuotta, kaksi kuukautta antaa aikaa tietoa eh, riippumattomalle valvelijalle, joka antaa tiedon sitten komissiolle. Siitä sitten keskustellaan jo tänä syksynä konsultaatiofoorumissa. Siihen kuuluu paljon sidosryhmiä, lajikirjoja, niitä jäsenvaltiot. Ja ensimmäiset johtopäätökset vapaaehtoisopimuksesta voidaan tehdä jo silloin. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako tässä asiassa joku puheenvuoron kollegoista? Wypada mi tylko zakończyć. Eli nyt sitten on jäljellä enää kokouksen päättäminen toivottaen teille hyviä, hyvää lomaa. Ja kerron samalla, että seuraava kokous on 8. syyskuuta Brysselissä kello 15 kello 18.30 ja sitten 12. syyskuuta Strasbourgissa 19.15-20.45. Kiitoksia teille. Huomista ja näkemiin syyskuussa.